Ekon valiokunnan päätöksen mukaan lykätä toimielintäväliset neuvottelut 69 artiklan nojalla, kuten toinen maaliskuuta toukokuuta todettiin, että tästä äänest, ei äänestetä. Ekon on niin näin lykännyt nämä 69 artiklan nojalla. Tässä on useita valiokuntia, joka on päättänyt lykätä näitä neuvotteluja 69 artiklan nojalla työjärjestyksessä. Ja nämä mietinnöt, jotka liittyvät, ovat sivullanne esillä ja otsikot julkaistaan myös tämän täysistunnon pöytäkirjoissa. 69 artiklan mukaisesti täällä on joukko jäseniä, jotka menevät yli kynnyksen, voivat huomiseen tiistain puolen mennessä e, takantaa näihin neuvottelujen lykkäämiseen. Jos joku on esittänyt tällaisen pyynnöt liittyen neuvottelujen lykkäämiseen, näin ollen valiokunnat voivat sitten aloittaa neuvottelut. Tron val